päivän pöytäkirja on tullut hyväksytyksi. Oikeusasiavalikunta on kokouksessa 17. syyskuuta äh, hakenut, antanut mandaatin, tutkinut uusia jäsenten mandaatin ja äh, niiden oikeudellisuus selvitetään. Tämä koskee herroja Injaki, Hirasabal, Dete Fernandes, 11. heinäkuuta alkaen radu Helvik ja Ovidiu, Joan Silaki, 4. syyskuuta alkaen ja Martina Mihilts 5. syyskuuta alkaen ehdotan, että ne mandaatit hyväksytään. Esittekö jotain vasta- joku vastaväitteitä? Nämä mandaatit on näin ollen todettu kelpoisiksi. Ilmoitan, että Neshat Saides on SED-ryhmästä lähtenyt 7. E syyskuuta.